jaettu nämä asiakirjat. Lähden siitä, että ne voidaan hyväksyä. Ja ensimmäinen kohta tämän iltapäivän esityslistalla on komission vuoden 2013 työohjelma. Ja tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että tähän keskusteluun ei sovelleta catch the eye-menettelyä. Antaisin nyt komission varapuheenjohtaja herra Tsefkovitsille puheenvuoron komission työohjelman esittelemiseksi. Uh, Kiitoksia puhemies. Arvoisat jäsenet, minulla on suuri ilo ja kunnia saada esitellä tämä komission työohjelma vuodelle 2013. Se on aivan äskettäin hyväksytty komission kollegokokouksessa, joka edelleenkin kokoontuu. Tämä, tässä on osa tiivistä poliittista dialogia komission ja Euroopan parlamentin välillä. Meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä komitea, valikuntien puheenjohtajien konferenssin kanssa. Ja tämähän on yksi yhteistyön muoto ja tämä on ollut tänä vuonna syvempää yhteistyötä kuin viime vuonna. Ja keskustelussa unionin tilasta esitetyn raportin jälkeen, jossa tuli, tulivat esiin sekä komission kannat ja, ja valiokuntien puheenjohtajan kokouksen näkemykset kaikissa niissä tiedoissa, tietolähteissä, joita myötä vaikuttivat komission työohjelmaan kaikissa näissä keskusteluissa kävi selväksi, että tämä että ohjelman täytyy keskittyä siihen, millä tavalla EU voi parhaalla mahdollisella tavalla myötä vaikuttaa siihen, joka on meidän tärkeä prioriteetti. Me saadaan kasvua ja luodaan työpaikkoja. 2013 tulee todellakin olemaan vaskais, ratkaiseva vuosi, jotta saadaan unionin pyörä kääntymään ulos kriisistä ja, ja kohti kestävää ja jatkuvaa kasvua. Olen kuunnellut tämän, päivän, tämän aamupäivän keskustelua ja, ja siitä voidaan tehdä yksi johtopäätös, että on yksi tärkeä asia. Kaikessa yhteiskunnan, kaikilla yhteiskunnan tasolla täytyy kantaa oma korsi tähän kekoon. Meidän täytyy EUn tasolla katsoa, millä tavalla voimme auttaa ja näyttää tietä ja varmistaa tulosten aikaansaamisen jotta saataisiin vahvat tulokset vuoden 2014 eurovaaleissa näkyviin. Tämä muistaen komission prioriteetit ovat rypäleitä, ryhittyneet seitsemän keskeisen politiikka-alueen ympärille. Ensimmäiseksi äh, liikutaan kohti aitoa emua, ja tässä on aivan selkeä, että syvä, ja talo, syvä talouden unioni, sen täytyy perustua poliittiseen ja demokraattiseen unioniin. Toisekseen täytyy saada lisää kilpailukykyä sisämarkkinoilta ja teollisuuspolitiikassa kolmanneksi sen täytyy tukeutua integroituihin verkostoihin verko, liikenteessä ja, ja viestinnässä ja meidän täytyy luoda kestäviä kilpailukykyisiä työpaikkoja, ja Sitten lisää työpaikkoja. Meidän pitää tukea työllisyyspalveluja, sosiaalista integraatiota ja pääsyä työmarkkinoille. Me erityisesti kohdennamme toimia haavoittuviin ryhmisiin ja erityisesti nuoriin jotka ovat suuren työttömyysuhan edessä. Viidenneksi käytetään Euroopan resursseja parempaa kilpailua varten. Seuraava prioriteetti on paremman turvallisuus, turvallisuuden takaminen kansalaisille. Lopuksi EUn vahvistaminen globaalina toimijana, jotta saataisiin kaikki potentiaali kauppapolitiikassa käyttöömme. Niin nämä seitsemän keskeistä politiikan sektoria ovat selkeästi osa pitkän aikavälin visiota ja tavoitteita. Samanaikaisesti kaipaamme vastauksia haasteisiin. Arvoisat jäsenet, aivan lyhyesti puhun näistä pääprioriteeteista. Yksityiskohdat taloudellisen ja rahaliiton rakentamisessa ovat keskeisen keskustelun kohtana. Tänä aamun, tämän aamun keskustelu osoitti, ja kemikössä tulee jatkoon, mutta komissio tulee esittelemään äh, pikapuoliin äh, paperinsa, jossa joka myötä vaikuttaa tähän keskusteluun. Se tulee osoittamaan, millä tavalla saadaan kunnianhimoinen konsepti, joka perustuu olemassa oleviin instituutio- toimielimiin, jotka ovat demokraattisen valvonnan alla. Tämän toteutuminen tulee olla pääprioriteetti lähiaikoina. Se tarkoittaa myös nykyaikaistamista niissä toiminnoissa toimintatavoissa, joilla me hankimme tuloja EU-tasolla ja kansallisella tasolla. Komissio on vastannut niiden jäsenvaltioiden pyyntöihin, jotka haluavat äh, liittyä eteenpäin transaktioveron tiellä. Laaja ja laajat ja suuret pienet jäsenvaltiot haluavat olla eturintamassa äh, ja kaikkien pitäisi kuitenkin antaa oma osuutensa. Komissio tuleekin jatkamaan äh, vahvan kilpailukykyisen finanssisektorin rakentamisessa jota se näkyy myös reaalitaloudessa. Minä näen esimerkiksi, että eteenpäin on menty luottoluokituslaitoksissa, jossa Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tehneet omaa työtä. Vuonna 2013 tulemme puuttumaan varjovapankkitoimintaan ja tulemme myös saamaan, pyrimme saamaan finanssisektorin vahvalle pohjalle. Me emme saa alistaa tätä sektoria manipuloinnille ja yksityisille eduille, mutta lainsäädännössä on jo ryhdytty muuttamaan finanssisektoria. Ja nyt olemme muodostaneet peruspilarin tähän taloushallinnolle, mutta luottamuksen palauttaminen kansalaisten keskuudessa ja markkinoilla, on sen, sitä tätä työtä täytyy jatkaa yhteisesti. Vakaus on pohja kestävälle kasvulle ja työpaikoille. Ja tässä Euroopan talous voi pärjätä vain vahvalla ja nykyaikaisella teollisuuspohjalla yritys, yrityksemme voivat päästä eteenpäin, vaan jos kotikentällä saadaan kunnollinen foorumi alle. Siksi me tarvitsemme vahvoja sisämarkkinoita. Meidän täytyy säädellä porsaanreikiä. Meidän täytyy panostaa digitaalitaloutta, meidän pitää saada liikkuvuutta liikkeelle, meidän täytyy käyttää kehosiopolitiikkaa käyttövoimana, eikä pelkästään turvaverkkona. Ajatuksia on esitelty komission äh, sisämarkkinapaperissa tämä on äh, sellainen, että meidän pitää yhteisesti varmistaa se, että tämä äh, tulee toteutumaan ennen vuotta 2014. Sopimuspaketista monivuotisen rahoituskehityksen osalta 2014-2020 on kriittinen tässä suhteessa. Siinä tarvitaan, tarvitsemme älykkäitä investointeja, me tarvitsemme paljon kiinnostusta ja työtä tämän, tämän välineen finalisoimisessa. Ja seuraavana vuonna me nyt olemme näkemään myös uusia aloitteita esimerkiksi rahoituskysymyksissä, aivan erityisesti pk-yrityksiä ajatellen ja kustannusten leikkaamisessa, kuten arvi, alvin tasolla. Me, me tarvitsemme investointeja strategisille alueille, esimerkiksi lääkeaineteollisuudessa, me tarvitsemme laajakaista infrastruktuuria ja sähköisiä maksuja. Me tarvitsemme, meidän täytyy myös pitää saattaa sijoittajille pitkän aikavälin varmuus tässä yhteiskunnassa. infrastruktuurin, infrastruktuurin nykyaikaistaminen on tärkeää tämän varmuuden luomiseksi. Meidän täytyy tässä yhteydessä kehittää lainsäädäntöä. Tämä on kuitenkin kehys energia- ja ympäristöpolitiikalla 2014. Arvoisat jäsenet, tällainen tulevaisuuden, Euroopan tulevaisuuden rakentamisessa täytyy turvata nuorisoon. Me olemme, nuoriso on kriisi kriisissä. Inhimilliset ja taloudelliset tappiot jättävät äh, tämän sukupolven äh, syrjäpoluille. Meillä ei ole varaa siihen yhteiskunnassa. Ja jos monet äh, toimet ovat kansallisia, mutta niin Eurooppa voi tehdä kuitenkin paljon investoidessaan ihmisiin. Me tarvitsemme liikkuvuutta työpaikoissa yli rajojen. Meidän täytyy kohdentaa koulutusta ja valmennusta oikeisiin taitoihin. Meidän täytyy suojella haavoittuvimpia. E, e, meidän täytyy kehittää työpaikkojen luomista ja saada todelliset eurooppalaiset työmarkkinat ja me tarvitsemme käytännöllisiä toimia, jotta voitaisiin verkottaa kansallisia työvoimatoimistoja olemaan yhteistyössä. Toivottavasti ne ehdotukset, joita laitaan tälle syksylle, myös tukevat tätä nuorisotakuuta, joka on yksi prioriteettimme tässäkin talossa. Arvoisat jäsenet, me olemme arvojen yhteisö ja tällaisena aikana, kun meidän kiinnostuksemme on kohdistunut talouteen, niin me emme saa unohtaa tätä. Meidän vapautemme pysyy meidän arvonamme uusien työpaikkojen luominen, sitä täytyy myös siivittää kansalaisten oikeuksilla. Meidän täytyy suojella kansalaisillemme torjumalla uudet ehdot ja hoitamalla haasteet. Me tarvitsemme kunnollista oikeuslaitoksen yhteistyötä. Meidän tarvitsee suojella taloudellisia etuja syyttäjälaitoksenkin voimin. Meidän täytyy turvata kansalaisten ja yritysten oikeudet toimia. 2013 komissio edelleenkin pyrkii puolustamaan eurooppalaisia aivoja ja etuja ympäri maailmaa. Ja ulkomaan kauppa on merkittävässä asemassa tässä suhteessa. Kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa on keskipitkällä aikavälillä. Mahdolliset sopimukset sellaisen kumppanin niin kuin Japanin ja USA kanssa ovat, vaikuttavat suuresti Euroopan täytyy edelleenkin näyttää positiivista esimerkkiä. Tämä tuli selkeästi esille Nobelin palkinnon Nobelin palkintokomitean lausumissa tehokas kehitys ja humanitaarinen apu niille, jotka sitä eniten tarvitsevat ja aktiivinen laajentuminen naapuruspolitiikassa. Tämä jatkaa tätä työtä, kun EU ankkuroi rauhanomaisen kehityksen tälle alueelle ja ympäristöön. Edelleenkin me panostamme uuteen sukupolveen, jotta, äh, jotta tämä turva tulisi. No, arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Tämä on keskeisen tärkeä vuosi EU-ssa. Lähivuosina tehdään päätös tulevaisuuden tiestä. Meidän täytyy äh, käyttää koko vaalikausi siten, että saadaan äh, hankkeet päätökseen ennen vuotta 2014. Komissio odottaa tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin jäsenvaltioiden kanssa, jotta tätä ohjelmaa, ohjelma saataisiin käytännön tasolle, jotta päästäisiin konkreettisiin toimiin, jolla voitaisiin luoda parempaa kukoistusta koko Euroopalle. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt tästä esittelystä. Nyt siirrymme poliittisiin puolueryhmiin. Ensiksi annan puheenvuoron Josef Sayerille. Hän edustaa kansanpuolueryhmää. Viisi minuuttia, olkaa hyvä témába eső tárgyban... E- Kiitos, arvoisa puhemies. Ennen kuin pidän puheeni, niin toteaisin vielä, että edustan Euroopan kansanpuoluetta ja Ja tänään muistamme vallankumouspäivää ja tuolloin Unkarin hallitus hyökkäsi omia kansalaisiaan kohtaan ja tuo ei ollut Komission työohjelma vuodelle 2013 on aivan avainasiakirja. Parlamenttimme useissa valiokunnissa ja myös täysistunnossa on käsitellyt tätä asiaa. Me emme ole nähneet vielä tätä tekstiä, joten perustamme puheenvuoromme äsken kuultuun. Ja haluaisin ilmoittaa, että olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että komissio on pitänyt tärkeinä niitä kohtia, joita mekin olemme painottaneet täällä parlamentissa viime kuukausien aikana. Ja nämähän tulivat esille myös päätöslauselmassamme syyskuussa. Nyt kriisiaikoina meidän täytyy olla entistä tietoisempia ohjelmointityön merkityksestä ja haluaisin myös, kuten päätöslauselmassakin totesimme, että joustavuutta ja nopeasti reagoimisen kykyä täytyy vahvistaa tässä hankalassa tilanteessa. Haluaisin tuoda esille muutamia asioita, jotka meille ovat tärkeitä, mitkä ovat meidän ehtomme sille, että voimme tukea komission työohjelmaa. Ensiksi totta kai me tuemme sitä, että komissio kaikin tavoin noudattaa velvoitteitaan ja puolustaa yhteisömetodia. On myös hyvä, että delegoituja säädöksiä on käytetty entistä enemmän, niiden käyttöä tulisi lisätä. Tämähän on selkeä seuraus Lissabonin sopimuksesta ja tämä myös mahdollistaa paremman valvonnan komission työtä kohtaan ja myös muiden toimielinten työn valvonta tiivistyy. Tuemme komissiota myös siltä osin, että se aikoo vähentää sääntelytaakkaa ja keventää sääntelyä. Totta kai pidetään kiinni asianmukaisesta sääntelystä erityisesti aloilla, jotka ovat nyt oleellisia kriisin ratkaisemiseksi. Totta kai joillakin aloilla, kuten kriisikin on osa, osoittanut, sääntelyä tulee lisätä, mutta sääntelytaakkaa sinänsä tulisi vähentää. On hyvä, että komissio aikoo myös parantaa ohjelmiensa täytäntöönpanoa ja lainsäädännön täytäntöönpanoastetta ja nopeutta. Me, meidän ei kannata täällä parlamentissa huudella, mikäli jäsenvaltiot eivät kanna omaa kortansa kekoon tässä lainsäädäntötyön implementoinnissa. Tuemme myös komission pyrkimyksiä vahvistamaan Euroopan painoarvoa globaalilla näyttämöllä ja tämähän ilmeni myös puheenjohtaja Barroson unionin tila puheessa, joka siis syyskuussa kuultiin. Parlamentin jäsenet, jotka ovat suoraan kansalaisten valitsemia, me olemme vastuussa siitä, miten EU toimii tai ei toimi. Me vaadimme, että EU pystyy tuottamaan kansalaisilleen lisäarvoa ja että EU pystyy nopeasti reagoimaan asioihin tarvittaessa nopeutetulla menettelyllä, mikäli Euroopan kansalaisten edut sitä vaativat. Me olemme vastuussa myös siitä, että valvomme komission ja muiden toimielinten työtä ja meidän tulee pitää huolta siitä, että veronmaksajien rahoja käytetään viisaasti. Tuemme komission näkemyksiä myös koheesiopolitiikan alueella. Näistähän mainitsittekin esimerkiksi nuorisotyöttömyyden torjunnan. Tämä on aivan keskeinen asia, joka on tullut tässä pitkin syksyä esille. Ja myös työllistettävyydestä tulisi pitää huolta erityisesti ikääntyvän väestön osan työllistettävyyden parantamisesta ja liikkuvuuden lisäämisestä. Ja haluaisin myös korostaa sitä, aivan kuten varapuheenjohtajakin totesi, että meidän tulisi kehittää sellaisia toimenpiteitä, jotka vahvistaisivat Euroopan asemaa teollisuuden toimintaympäristönä? Tämä on meille erittäin keskeinen kysymys ja totta kai on syytä saattaa yhtenäismarkkinat vihdoinkin täydellisiksi. Tälle pitäisi antaa tarkka aikataulu. Ja viimeinen kohtani, joka on hyvin tärkeä, on se, että kun me jotakin teemme, niin sen pitäisi aina sisältää tiekartta ja sitova aikataulu, jotta todella asioissa päästään eteenpäin. Tietysti tietty joustavuus ja reagointikyky säilyttäen, koska meidän vastuummehan ei rajoitu ainoastaan siihen, että täytämme velvoitteemme, vaan että myös pystymme matkan varrella innovoimaan ja luomaan luovia ratkaisutapoja kriisin voittamiseksi. Näillä sanoilla haluaisin EPPn puolesta toivottaa komission työohjelman tervetulleeksi. Kiitoksia Velka Sairisten sosiaalisten ryhmän ryhmäpuolesta pu- puheenvuoron saa Andrika Guerrero Salon. Kiitos, rouva puhemies. Puhe EUn, un, EUn e tilanteesta Paros osoitti meille, että kriisi ja työllisyys on keskeiset tekijät, jos haluamme ratkaista laajemmin talouskriisin. Hän myös sanoi meille, että uudistusagenda tulee toimimaan vain, jos se on oikeudenmukainen ja yhdenvertainen, koska meillä pitäisi ylläpitää yhdenvertaisuutta. Hän myös sanoi, että kokonaisvaltainen eurooppalainen kilpailukyky riippuu sosiaalisesta yhteiskunnallisesta mallista. Nämä ovat hyvin, tämä on hyvin onnistunut diagno, diagnos, diagnoosi, mutta ne ovat toistaiseksi vain sanoja sanoja, herra Barroso, ja komission työohjelma, niin siinä kyllä näiden kahden välillä ammottaa lähes ylipäätsemässä on kuilu. Jos me tarkastelemme ohjelmaa vuodelle 2012, puolet, puolet komission työohjelmasta ei ole toteutunut. Ei ole toteutunut esimerkiksi turvallisuusstrategia, terveysstrategia, työntekijöiden oikeudet, vapaus liikkua, integriteettinen integriteetti, koskemattomuus, kaikki nämä ovat teemoja, jotka eivät toteutuneet. Me ö, puhuimme tästä tupakkadirektiivistä ja me odotimme sen tulevan nopeasti tänne parlamenttiin. Sen takia komissio on keskeyttänyt vuoden 2012 tarkastelun ja sitten kuitenkin lähtee käynnistämään ensi vuoden työohjelman. Missä ovat ne toimenpiteet, joilla voidaan taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan? Missä on se eurooppalainen foorumi syrjiytymistä ja köyhyyttä vastaan? Missä ovat kompromissit, jotka liittyvät yhteiskunnalliseen vuoropuheluun? Nuorisotyöttömyys Euroopassa on yli 20 prosenttia, monissa maissa se on jopa 50 prosenttia. Meillä ei ole mitään takeita nuorisotyöllisyyden parantamisesta. Me tarvitsemme epäaggressiivisempaa ja paremmin koordinoitua politiikkaa. Komission työohjelmassa loistaa poissaolollaan sosiaalinen teema ja yhteiskunnallinen aspekti. Sopimuksissahan pyydetään, että koordinoidaan ja taataan kansalaisten oikeudet, esimerkiksi sosiaalinen suojelu ja taloudellinen suojelu, mutta komissio on mieluummin valinnut strategian, joka on täysin joustamaton. Siinä on kyse veropolitiikasta, vakauden puutteesta ja hintojen kohoamisesta, ja se on lähes itsetuhoinen ohjelma. Jos ainakin koko, kokemus on meille osoittanut että rahaliitto on ollut toimiva, mutta ilman rahaliittoa ei ole talousliittoa. Sen takia me olemme pyytäneet, niin kuin olen jo ajan, aikaisemmin sanonut varapuhemielelle, me tarvitsemme kattavampaa yhteiskunnallista hallinnointia. Me tarvitsemme eurooppalaista ohjausjaksoa, sen pitää olla osallistavampaa. Siihen pitää sisällyttää Eurooppa 2020 tavoitteet paljon tiukemmin. Talous- ja rahaliitto ei ole mikään itsetarkoitus, se on vain instrumentti, jotta voimme parantaa kansalaisten elintasoa. Taata nuorisotyölimis, se on myös sosiaalipöytäkirja, jolla taataan yhteiskunnalliset oikeudet ja täystyöllisyys. Loppujen lopuksi toivomme komissiolta tukea, että se käyttäisi yhteisöllisiä menetelmiä lähtiessään käynnistämään uudistuksia, jotta se saisi todella tukensa työnsä parlamentilta. Ihan viimeiseksi haluan sanoa, että kuinka välttämätöntä EU on sitoutua eh, elintarvikerahaston käyttämiseen, koska meillä on miljoonia kansalaisia, jotka elävät lähes köyhyysrajan alapuolella. Ja siihen ei, heidän tilanteensa eivät auta vain jäsenvaltioiden hallitusten tai kansallisten parlamenttien tai kansallisten hallintoviranomaisten toimet. Alde, kollega Andrew Duff. Alde puolesta Duff. Oh, oh, Arvoisa puhemies, eh, komission puheenjohtaja, kun julkaisi tämän paperinsa, niin eh, komission puheenjohtaja Barroso mainitsi kaikista niistä rakennuspalikoista, joita tarvitaan, jotta voidaan luoda eh, hyvä Euroopan unioni. En ole varma, pitäisikö näiden nyt sisältää myös tämän kriisin ratkaisurahaston ähm, esitys. Ja olisi hyvä, jos komission edustaja nyt selvittäisi tämän, että kuuluuko tämä kriisiratkaisurahasto nyt tähän pakettiin, koska muuten parlamentin on aika vaikea hyväksyä tätä syypäkkiä, ellei siinä tätä kriisinratkaisurahastoa ole mukana. Ja sitten se, että tässä entinen komission jäsen kollega Dalli, kun hän joutui irtisanoutumaan, niin mikä oli hänen vaikutuksensa tupakkatuotedirektiiviin. Tämä on asia, joka parlamentin mielestä pitäisi selvittää. Ja edustaja tai varapuheenjohtaja Tseskovits varmasti on kiinnostunut tästä Dallin entisestä salkosta ja varmasti olisi syytä saada tällainen selvitys. On tietysti hienoa, että meillä on hienoja suunnitelmia lainsäädännön vahvistamiseksi yhtenäismarkkinoilla, mutta meidän täytyy muistaa, että tämänhetkinen yhtenäismarkkinalakipaketti ei todellakaan ole vielä täydellinen. Esimerkiksi palveludirektiivi, joka on aivan avain asia sisämarkkinalainsäädännössä, se ei ole vieläkään täysimääräisesti täyteen pantu useissa jäsenvaltioissa. Ja patenttidirektiivistä puhumattakaan, sillekin täytyy löytää ratkaisu. ALDE-ryhmä toivoisi, että muistettaisiin tämänhetkisten ohjelmien täysimääräinen toteuttaminen ja täytäntöönpano ja sen merkitys ennen kuin ryhdytään kaavailemaan uusia. Nämähän ovat sellaisia asioita, joiden kanssa olemme tehneet töitä jo vuosia, ja kaikki nämä pitäisi asettaa täytäntöön täysimääräisesti ennen kuin voimme mennä asioissa eteenpäin, ennen kuin voimme siirtyä kohti sitä auvoa, joka nyt siintää siellä, jos saadaan aikaan täydelliset sisämarkkinat ja täydellinen talous- ja rahaliitto. Kiitos, Rivasi, vihreiden Kiitos rouva puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Me aiomme nyt tällä viikolla kertoa eurooppalaisten virastojen <clears throat> vastuuvapaudesta, jota on vähän syytetty holtittomasta hallinnasta, mutta tähän mennessä ei ole vielä päästy näiden ongelmien yli, kun me haluamme, että esimerkillisiä toimielimiä, joissa ei ole eturistiriitoja, komission maine on taas vähän vaakalaudalla. Minä tässä ö, olen vihreiden äänitorvena, mutta myös muidenkin ö, kaikkia puolueryhmiä edustavien edustajien äänitorvena, jolloin, jollo me vaadimme komissaari Dalin eroa mistä, koska hän on sotkentunut tähän tupakka-asiaan jo pidemmän aikaa. Tämä vähän omituinen asia on ö, singahtanut päivänvaloon ja se synnyttää vieläkin vähän kysymyksiä. Tässä on kyse korruptiosta ja meillä on oikeus vaatia saada selvä yksityiskohdista. Komissaarinhan ei pidä olla lakien yläpuolella. Heidän pitää tehdä tiliä tekemisistään niin kuin jokaisen kansalaisen. Mutta komissaaria ei saa myös asettaa lain alapuolelle. Ja minusta tuntuu, että John Dallilta on nyt ristetty keskeiset oikeudet, eli häntä ei voi syyttömäksi julistaa, hän on toistaiseksi syytön. Ja mitään konkreettisia mm, todisteita ole tähän mennessä vielä pystytty näyttämään toteen kysymyksiä nousee ja komissio voisikin selventää tätä asiaa. Mihin juridisiin toimenpiteisiin se ryhtyy? Mihin, mihin rikkomuksiin Dalli on syyllistynyt? Mitä komissio on mieltä tästä oletetusta syyllisyydestä? Voidaanko tätä asiaa ajatella, että on kyse vain tietynlaisesta manoverista, jossa halutaan sabotoida tätä tupakkadirektiiviä? Minä pyydän ö, täällä läsnä olevaa komission edustajaa antamaan meille täsmennyksiä tästä poikkeuksellisesta tapauksesta. Ja toivon, että saamme tämän raportin selonteon mahdollisimman pikaisesti. Toisaalta minä olen lukenut Barroson kirjeenvaihtoissa puhutaan tupakkadirektiivin säännöksistä ja me toivomme, että saisimme tietää vähän enemmän aikataulusta, koska tässä ollaan ainakin jo vuosi myöhässä. Direktiivihän on valmis sinällään. Minä pyydän komissiota tekemään kaikkensa, jotta tämä direktiivi lähtee astuisi voimaan mahdollisimman nopeasti. Emme voi odottaa sitä loputtomiin. Me olemme sitä mieltä, että tässä on nyt terveydellisesti jo niin kiire, että tämä direktiivi pitää panna täytäntöön koska jos ei sitä nyt tehdä, niin se tapahtuu seuraavalla lainsäädäntökaudella. Kuka tässä voittaa? Se on tupakkalobbaussektori. E Sitten ECRn puolesta kolkeakolle Malcolm Harbour. Kaksi minuuttia. Thank you very much, Madam President. Kiitos puhemies. No, ryhmäni äh, nimissä ja yhtenä äh, työohjelmaa laatijoista, koska oli myös kansainvälisen kaupan jäsen niin tässä olen pitänyt hyvänä näitä aloitteita. Tässä ei ole mitään erityistä odottamatonta, mutta haluaisin esittää laajemman kommentin tästä esityksestä, koska näen, herra Sefkovic, että tämä ei ole oikeastaan komission työohjelma. Ei suinkaan. Tässä on lista uusia aloitteita, mutta on useita osat kollegat, jotka kiinnittivät huomiota siihen, kuinka tärkeitä nämä uudet aloitteet ovat. Se ovat osa jatkuvaa työtä. projekti käynnistyvät 2012, vaikkakin vuosi on vielä kesken ja niin ikään hyvin tärkeä osa tätä työtä on se, ja tässä tuen sitä, mitä monet kollegat ovat jo sanoneet, on se, että saadaan täytäntöönpano äh, olemassaololainsäädännön osalta, äh, äh, direktiivin osalta täytäntö eteenpäin. Yksi sellainen alue on, me ensi vuonna saamme päätökseen näiden, näiden, näiden lakien paneminen kansallisella tasolla on tärkeä osa. Minä sanoisin, herra komissaari, että tulevaisuudessa työohjelman täytyy olla koko työohjelma. Emme me halua nähdä pelkästään uusia aloitteita, vaan haluamme myös nähdä, että mitä, mitä eteenpäin on tapahtunut eri kysymyksiä, koska tämä on se keskeisin tärkeä osa komission työn osalta. Me haluamme nähdä tämän ohjelman. Me haluamme nähdä, mitä te teette. Me haluamme olla mukana siinä, niin kuin kollegani Andrew Duff sanoi, palvelu, mainitsi palveludirektiivi, josta, jossa komissio on tehnyt aktiivista työtä. Ja tästä puuttuu tykkänään Jälleen kerran meillä on tässä taustalla lista teidän ajatuksianne, mitä, millä tavalla yksinkertaistetaan lainsäädäntöä. Mutta muistakaa, että meidän työohjelmassamme ja päätöslauselmassa, jota te kommentoitte, me nimenomaan pyysimme komissiota parantamaan lainsäädännön äh, valmistelutyötä ja käsittelemään niitä huolia, mitä meillä on tästä vaikutusarvioinnin tasosta ja millä tavalla se toimii. Tässä ei sanota sanaakaan tästä. Miksi ei? Ja me tiedämme, että komission pääsihteeri tekee, on tarkastelemassa tätä. Tätäkään sitäkään ei mainita tässä paperissa. Ne tekee parempaa työtä seuraavalla kerralla. Lähettäkää meille kunnollinen työohjelma aloitteita ja jatkuvuutta, laatua ja täytäntöönpanoa. Eiköhän panna tämä homma hoitumaan kunnolla, herra Skokvits, eikä vain osittain ja lopettakaa näiden aloitteiden pukeminen tällaisiin, muotoisiin muuhun. Eiköhän lähdetä tekemään tätä työtä me paremmin yhdessä. Kiitoksia, herra Harbour. Ja nyt se Rova Anderson. Euroopan vasemmistopuolueen nimissä. Komission työohjelmassa on paljon kiiteltävää, mutta piru piilee jälleen yksityiskohdissa. Näin ollen me tarvitsemme paljon enemmän yksityiskohtia, varsinkin näissä seitsemässä ydinkohdassa. On hyvä, että aiotte myönteisesti edesauttaa juuri niitä ehdotuksia, jotka, jotka auttavat EUn kansalaisten asemaa, mutta meidän täytyy nähdä tämä ohjelma yksityiskohtaisesti. Ja tässä nyt ei ole mainittu esimerkiksi tupakkadirektiivistä, joka on pahasti viivästynyt. Tässä täytyy laittaa ihmisten tarpeet voittojen edelle ja täytyy muistaa se, että esimerkiksi säästötoimenpiteet haittaavat erityisesti naisia ja lapsia heikompia väestön osia. Nämä tässä Eurooppa on säästämässä itseään hengiltä. On hyvä, että toitte kasvun ja työllisyyden esille, mutta niitä täytyy vielä enemmän painottaa. Nyt aloitetut toimenpiteet eivät riitä. Ja tässä myös säästöpolitiikka on ideologisesti aivan väärin, varsinkin tällaisessa tilanteessa, jossa meillä on 25 miljoonaa työtöntä Euroopassa. Ja on selvää, että tässä ei nyt tuoda esille näitä heikkouksia. Täytyy muistaa, miten huonot sosiaaliturva- ja työllisyyspolitiikkajärjestelmät ovat joissakin osissa Eurooppaa. Me emme saa uhrata tätä menestystä tai uhrata tavallisten kansalaisten asemaa talouden alttarille. Ja tässä, jos ajatellaan vaikkapa Baroson puhetta viime syyskuusta, niin minusta täytyy todellakin tehdä uusia ehdotuksia ja teidänkin pitäisi enemmän ymmärtää, mikä on ihmisten nykytilanne tällä hetkellä, mikä on tilanne tuolla tavallisten kansalaisten keskuudessa. Tässä on, ollaan säästämässä Eurooppaa hengiltä ja silloin varsinkin heikommat väestönosat kärsivät. Kiitoksia Andersson ja kiitos myös siitä, että olette lähes ainoa, joka piti kiinni puhujasta. Seuraavaksi herra Simanski EFD-ryhmän puolesta. Pani, pani Kiitos puhemies Viime vuonna komissiolla oli aikeena muun muassa panna täytäntöön ilmasto- ja energiapakettia. Vuosi 2013 on myös se vuosi, jolloin meillä on vuorossa kolmas vaihe ETS-järjestelmän osalta. Tässä puitteissa komissio on tekemissä yhä enemmän interventioikeuksien kanssa – jossa puututaan yksittäisiin kansantalouksiin. Ei parlamentti eikä jäsenvaltiot lähde sitä, eivät sitä lähde kannattamaan. On kysymys hiilidioksidipäästöjen alentamisesta ja se on vain yksi esimerkki. Ja tässä komission toiminta voisi johtaa siihen, että kriisit, yksit, kriisit tilanteessa yksittäiset kansantaloudet joutuvat entisestään kärsimään. Ja kun monia maita, joissa talous perustuu pitkälti kivihiilen käyttöön. Katsonkin, että tässä minun, minun maanmiehestäni esityksessä hän haetaan sitä, että ilmastopaketti pitäisi panna pöydälle niin, että osa meidän kiintiöistämme kuitenkin vaikuttaa kielteistä, kielteisesti. Me tuemme tätä ja tämä on nyt oikeastaan esitys komissiolle jäsenvaltioille. Muutama vuosi sitten komissio vietti äh, kansalaisten vuotta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Brons, kaksi minuuttia. Komission painopisteet johtavat, tähtäävät suurempaan integraatioon eivät, eikä niinkään kansalaisten ongelmiin. Tässä taantuma on vain yksi, alityöllisyys, työttömyys heikentyneet edut ja niin edelleen. Säästöohjelma on laadittu siten, että sen pitäisi pikemminkin luoda työpaikkoja. Nyt ei todellakaan niin käy. Talous- ja rahaliitto ja euron ulkoinen arvo on aivan pielessä eri jäsenmaissa. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa se vain kiihdyttää taantumaa. EUn resursseja pitäisi käyttää kilpailukyvyn parantamiseen, mutta maat, joiden valuutta on yliarvostettu, eivät voi kilpailla edes oman alueensa maiden kanssa. Globalisaatiota ei oteta huomioon. Äh, tässähän täytyy muistaa, että eurooppalaiset valmistajat joutuvat äh, kilpailemaan maailmanlaajuisesti maiden kanssa, joissa työntekijöiden olosuhteet ovat ihan orjatyön kaltaisia. Kiitoksia, Bronse. Nyt varapuheenjohtaja Seskovits, olkaa hyvä. Madam President. Kiitoksia puhemies. Yritän reagoida näihin kommentteihin tai näihin arvoisten jäsenten puheenvuoroihin. Komission työohjelma ja komission työohjelman teksti täytyy sanoa, että äh, tämä, tämä äh, tekstihän hyväksyttiin puolitoista tuntia sitten ja halusin äh, vain esitellä sen teille aivan tuoreeltaan heti hyväksynnän jälkeen ja varmasti se on teillä käytettävissä pikapuoliin. Ehkä itse asiassa tänä, tämän päivän aikana, mitä tulee taas sitten suht, mikä on delegoituiden ja täytäntöpanosäädösten välinen suhde. Tässä on kysymys yhteisestä ymmärrystä, millä tavalla käytetään delegoituja ja toimenpanosäädöksiä. Me olemme varmasti samaa mieltä, että mikä pitäisi olla meidän ehdotuksemme lähde onko sitten delegoidut vai täytäntöpanosäädökset, kummasta on kysymys. On, on selvää, että minkä tyyppistä politiikkaa, ää, mihin tarvitaan täytäntöönpano, mihin delegoituja säädöksiä. Tämä oli asia, josta keskusteltiin hyvin pitkään ja hartaasti puheenjohtajakokouksen kanssa ja myös valiokuntien puheenjohtajakokouksen kanssa. Ja me kaikki sovimme siitä, että meidän pitää koordinoida paremmin meidän lainsäädäntöprosessiamme. Ja äh, koska mitä nyt, joskushan tapahtuu niin, että on se, että delegoidut vastaan täytäntöpanosäädökset saadat, äh, saavat ikään kuin muodostuvat sellaisiksi, että ovat liian etäällä toisistaan. Tämä ei ole oikein, koska usein äh, on niin, että komissio joutuu lähestymään tuomioistuinta kääntääkseen tiettyjä päätöksiä, jossa on sitten mielestämme valittu väärä oikeudellinen väline silloin, kun puhutaan näistä lainsäädäntöehdotuksista. Eli ehdotuksen meitä ollaan tiiviimmässä yhteistyössä, kunnioitetaan sopimuksia, eikä käytetä delegoituja säädöksiä, eikä toimivaltaisäädöksiä ikään kuin kauppatavarana. Sitten, sitten sääntelytaakkaa siihen meillä on sama asia, sama kanta, meidän täytyy vähentää sitä, komissio tekee, tulee tekemään e, lainsäädäntöehdotuksia, joilla voidaan vähentää hallintotaakkaa yli 35 prosenttia. Tämä on meidän yhteinen tehtävämme ja komissio nyt yrittää vaan selvittää, että miten pitkälti tätä on käytetty myös jäsenvaltioiden tasolla, koska uskon, että me olemme yhteistyössä tiiviillä tavalla, mutta me emme aina näe, että kaikki tämä yksinkertaistus, joka tehdään Euroopan tasolla, että sehän, sen pitää näkyä kansallisella tasolla. Ja minusta meidän täytyy jatkaa tätä työtä tässä tältä osin yhdessä, että meidän täytyy todellakin vähentää sitä vaille hallinnoista taakkaa, että se toteutuu myös kansallisella tasolla. Olen samaa mitä herra Haaberin kanssa, että on aina, meillä on aina, me voimme aina opettaa, oppia ja parantaa työtämme Olemme tehneet tätä jonkin aikaa. Olen iloinen, että Euroopan parlamentti on myös käyttämässä omaa, omia resurssejaan vaikutusarviointien osalta. Ja uskonkin, että yhteisin ponnistuksen voimme todellakin parantaa tätä vaikutusarvioinnin laatua ja ehdotusten laatua. Sitten tehokkuudestamme. 2012 on tehty 16 pääaloitetta et me olemme siis tehneet jo kahdeksan ja tämä vuosi ei ole vielä lopussa ja tiedätte, että varmasti me pyrimme ratkaisemaan yhteiset ongelmat. Olen tarkistanut nämä luvut ja 2011, 2010, 2011 on, on esitetty 9 prosenttia siitä, mitä oli ohjelmassa. Ja eiköhän paleteta asiantuntijat saman pöydän ääreen ja varmasti päästään samoihin lukuihin ja voidaan lähteä samojen lukujen pohjalta liikkeelle. Sitten Eh, työllisyyskriisistä. Tähän viitattiin jälleen. Olen täysin samaa mieltä siitä, että minä pitäisi ensimmäinen prioriteetti ensi vuonna. Ja minun puheenvuorossani sanottiin myös, että näin on asialaita. Me, me, me haluamme ottaa eh, nuorison työllisyyspaketin ja eh, esittäisin myös, että, että nuorison työllisyystakuu otettaisiin käyttöön. Me voisimme tukeutua kokemuksiimme niistä, niistä toimista, joita on, on tehty yksittäisessä jäsenvaltiossa nuorisotyöttömyyden osalta. Meidän täytyy allokoida näitä varoja nopeasti ja sillä tavalla voidaan luoda 400 000 työpaikkaa nuorille, jolla voidaan, heitä voidaan tukea suoraan EU-varoista ja EU-resursseista. Tänään aamulla keskustelin monivuotisesta rahoituskehyksestä ja kommentissa neuvoston suuntaan siinä toistuu yksi, äh, yksi lause koko ajan minun papereissani. että hoidettakaa siitä 25 prosenttia EU-rahoista seuraavan rahoitusnäkymän aikana allokoidaan Euroopan sosiaalirahastoon. Komissio on selkeällä linjalla tässä ja, ja jos sanotaan, että minkä tahansa vähentäminen ei tule kysymykseen ja toivottavasti pystymme yhdessä vakuuttamaan jäsenvaltiot tästä, koska me olemme nähneet, että tässä näkyy se, että me pyrimme luomaan työpaikkoja näillä resursseilla nuorisoa ja ikääntyneitä varten. Ja sitten lopuksi, joka tuli esiin useassa puheenvuorossa, on tämä tilanne komissaari Dallin entisen kollegan osalta ja sitten tupakkadirektiivin osalta. Mitä tulee siihen, että komissaari Dallin on eronnut, on selvää, että Olafin tutkimuksiin, se tut, Olafin tutkimusten osalta ja, ja raportoinnin osalta oli, kävi selväksi, että hänen asemansa oli, ei ollut kestävä, varsinkin kun ajatellaan Euroopan komission mainetta. Siitä syystä prosessi on jo käynnistynyt, niin kuin tiedätte, että uusi komissaari on nimetty, ja uskonkin, että, että alkuperäinen kontaktini täällä Euroopan parlamentissa – että me voimme saada uuden komissaarin kuulemisen äh, aikaan kahden lähiviikkojen aikana, ja silloin komissaari pääsisi tehtäväänsä kunta pikapuoliin. Olen jo keskustellut äh, äh, lähiviikkojen suunnitelmista ympäristövaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Meillä oli tapaaminen, meillä on tapaaminen herra Haaponin kanssa pari minuutin päästä, ja me yritämme varmistaa niin, että se työ jat, on, että meidän työmme jatkuu ja tupakkadirektiivistä olisi sanonut, että komissio katsoo, että, että tämä lainsäätäjä, eli tämä parlamentti tekee työtä tupakkadirektiivin parissa. Me haluamme varmistaa sen, että, että me saamme yhden eh, ehdotuksen, johon toivottavasti tämä parlamentti voi sitten suostua ensimmäisessä käsittelyssä. Tietenkin olisi paljon luonnollisempaa, jo uusi komissaari voisi aloittaa tämän prosessin alusta alkaen siis kolmikantaneuvotteluista loppusuoralle asti. Minua rohkaisi se mahdollinen aikataulu tämän uuden komissaarin nimittämisen osalta, ja uskonkin, että viive tulee olemaan hyvin lyhyt, mutta voin varmistaa teille, että tämä on ihan ensimmäinen prioriteetti komissiolle, että me esittelemme, esittelemme tämän tupakkadirektiivin riittävän ajoissa tämän parlamentin kannalta, jotta parlamentti pystyy sitä päätöksessä tekemään. Kiitos. Kiitos paljon kollegat tästä keskustelusta komission työohjelmasta vuodelle 2013. Olemme nyt käsitelleet sen loppuun ja siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, joka käsittelee jonka meille esi-